Hyvät naiset ja herrat, jatkamme istuntoa ja eilisen pöytäkirjat ovat saatavilla. Onkohan niihin huomioita esitettävänä? Ei näytä olevan, joten pöytäkirja hyväksytty.